Siamo per iniziare, ma stiamo aspettando alcuni... Olemme juuri aloittamassa, mutta odottelemme vielä muutamaa kollegaa, koska tässä ohjelmassa on sähköinen äänestys. Allora, eh, prima di iniziare... Ennen kuin aloitamme, haluan heti antaa puheenvuoron, niin kuin tiedätte, tulkeille. He lukevat ilmoitusasian. Olkaa hyvät. Ikävä kyllä tulkit joutuvat ilmoittamaan, että käynnissä on ollut jo 17 päivää työehtokiista parlamentin hallinnon kanssa tulkkien uusista työehdoista. Lakkovaroitus on päällä. Kiistan takia tulkkaus tässä kokouksessa päättyy ohjelman mukaisesti kello 12.30. Kiitos. Thank you. Bene, ringraziamo gli interpreti, siamo solidari con loro. Me olemme tulkien kanssa solidaarisia, sanoo puheenjohtaja. Ensimmäinen kohta tämän päivän esityslistalla on sähköinen äänestys, koneäänestys. Näin ollen pyydän teitä laittamaan äänestyskortit koneeseen. Niin kuin tiedätte, koordinaattoreiden edellisessä kokouksessa tehtiin päätös myöntää EFDD-ryhmälle komission ehdotusta käsittelevä mietintö. Kyse on ympäristöalan ohjelmasta ja ilmastoalan toimista. LIFE-ohjelma. SED-ryhmä esitti vastalauseen tästä päätöksestä. Kyse on 214 kohdasta koordinaattoreiden suosituksissa. Tämä ehdotus on jaettu teille eilen. Tästä syystä on päätetty, että äänestämme tästä vastalauseesta tänä aamuna, aivan niin kuin on ilmoitettu teille siteeristöstä. Kollegat, nyt pyydän teitä äänestämään koneella siitä, että live-ohjelma mietintö annettaisiin EFDD-ryhmän hoidettavaksi. Äänestys alkaa. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin ollen koordinaattoreiden eilinen päätös etenee tämän mukaisesti. Chiesto la parola Martin Osling. Martin. Edustaja Hoisling, olkaa hyvä. Ja, ich wollte noch mal erklären für die niille tiedoksi, jotka eivät eilen olleet paikalla, niin kertoisin, että miksi nyt tästä asiasta äänestettiin. Eilen kerroin tästä jo pidem, pidemmin sanakääntein. Nyt ihan lyhyesti toteaisin vain, että me annamme ilmastoon liittyvän asiakirjan sellaisten ihmisten hoidettavaksi, jotka kiistävät ilmastonmuutoksen. Mielestäni Tämä on jo aika lailla naurettavaa. Me saatamme itsemme naurun alaiseksi. Tiedän, että kansanpuolueen puolelta esimerkiksi kollega Des ajattelee samalla tavalla, mutta jos neuvotteluihin lähetetään tällainen väki, niin se on jo skandaali. Se kyllä vesittää meidän uskottavuutta ilmastokysymyksiä käsiteltäessä. Ja tästäpä syystä otimme asian esille liberaalien ja kansanpuolueen kanssa. Enemmistön päätöstä toki kunnioita, mutta ei tämä ole kyllä hyväksi, jos ajatellaan jatkotöitä. Grazie Martin. Kiitos Martin. Puheenvuoroa pyytää edustaja Agnew, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. And... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, kiitoksia valiokunta. Haluaisin vain sanoa en minä ole mikään ilmastonmuutoksen kieltäjä. Minä tiedän, että ilmasto on muutun, muuttunut. Sitähän on rekisteröity viimeisen 2000 vuoden ajan ja me mukaudumme näihin muutoksiin. Minä vain en usko siihen, että viljelijät voivat siihen mitenkään vaikuttaa. Mutta se, mitä haluan tässä toimia, on se, että oletan, että tässä nyt tulee jonkunnäköinen Envi-valiokunnan toiveluettelo asioita, joita Envi haluaa viljelijöiden tekevän, jotta parannettaisiin maailman ilmastooloja. Minä haluan, että näitä koetellaan kahdellakin tavalla näitä toiveita. Ensinnäkin katsotaan, mitä vaikutuksia niillä on viljelmiin. Ja käytän 50 vuoden kokemustani tätä arvioidessani ja pyrin oikeudenmukaisesti sitä arvioimaan. Toinen testi koskee sitä, että katsotaan tieteellisesti asiaa, mitä vaikutusta sillä todella on ilmastoon. Ja hyödynnän luonnontieteistä, luonnontieteisiin erikoistuneen Cambridgein opiskelijan työtä tässä suhteessa. Ja silloin katsotaan kaikkea tätä. Te voitte tietysti ottaa sen esille, mutta lähestyn tätä siis talonpoikaisjärjen logiikan ja tieteen näkökulmasta. Te voitte sitten sen kyseenalaista, jos haluatte. Kiitos. Momento di aprile Hyvät kollegat, nyt emme avaa keskustelua tästä aiheesta, mutta edustaja André pyytää puheenvuoroa Erik ja sitten menemme eteenpäin kohtaan 12. Oui, merci, president. Kiitos puheenjohtaja. Edustaja Anjy käytti jo puheenvuoron. Tämä äänestys, äänestys tänä päivänä jää kyllä historian kirjoihin. Me valmistelemme yhteistä maatalouspolitiikkaa tulevalle kaudelle ja niin kuin tiedätte, me kaikki yhdessä teemme työtä eri valiokuntien toimivaltakiistojen parissa. Eli kyse on nyt toisaalta Agrista ja toisaalta Envi-valiokunnasta. Envivaliokunta, ympäristövaliokunta haluaa toimivaltuuksia, eh, toisaalta yksin omaisia ja toisaalta jaettuja. Ja näissä olosuhteissa strateginen äänestys on minun mielestäni, eh, tämä äänestystulos on strateginen virhe, kun kyse on yhteisestä maatalouspolitiikasta. Tulevina viikkoina me näemme, eh, mitä tästä oikein tulee tapahtumaan. Keskustelu ei suinkaan ole päättynyt puheenjohtaja Siekierskin pitäisi puolustaa agrivaliokunnan toimivaltuuksia suhteessa ympäristövaliokuntaan silloin, kun kyse on maatalouspolitiikasta. Haluan tämän todeta, että äh, panemme merkille tämän äänestyksen tuloksen ja seuraamme tilannetta, miten tässä taistelussa, joka nyt on käynnissä, äh, käy sitten. Kuka tässä oikein voittaa? Bene, grazie. No hyvä, kiitos kollegat. Nyt voimme aloittaa varsinaisen valiokunnan työn kohta 12. Siihenhän eilen kokous päättyi. Tämä esityslistan kohta käsittelee näkemys, näkemysten vaihtoa komission ehdotuksesta ja kyse on avoimuudesta ja kestävyydestä elintarvikeketjuun kohdistuvan EUn riskinarvioinnin osalta. Tällä muutetaan yleisasetusta elintarvike lainsäädännön osalta. Tämä lainsäädäntöhän on vuodelta 2002. Tällä muutettaisiin kahdeksan lainsäädäntötekstiä, jotka käsittelevät elintarvikeketjun eri osia. Esimerkiksi mm, rehua, GMOita, väriaineita ja niin edelleen. Ja myös uuselintarvikkeita ja muita. Niin kuin tiedätte, ympäristövaliokunta on tässä vastuuvaliokunta, mutta meidän lausunnon valmistelijamme on Karin Kadenbach ja parlamentin tavoitteena on saada aikaiseksi ensimmäisen käsittelyn sopimus. Näin voisimme saada aiheen päätökseen vielä ennen lainsäädäntökäyden loppua. Sen takia meillä on hyvin tiukka aikataulu. Anna välittömästi puheenvuoron äh, edustaja Kadenbachille, joka voi nyt esitellä meidän lausuntomme. Olkaa hyvä. Ja ein herzliches Dankeschön. Oikein paljon kiitoksia hyvää huomenta kaikille. Minäkin haluan todeta, että olen pettynyt tähän äänestystulokseen. Ymmärrän, mikä tässä hiertää, mutta haluaisin nyt siirtyä elintarvikeketjuun liittyvään avoimuus- ja kestävyysasiakirjaan. Olen iloinen, että tämänpäiväinen keskustelu antaa meille mahdollisuuden keskustella komission ehdotuksesta tässä ryhmässä. Komission ehdotus on mielestäni hyvä. Tässä mennään kyllä oikeaan suuntaan. Valitettavana pidän kuitenkin sitä, että ehdotus tuli aika myöhään, sillä mehän tiedämme, että vuosien ajan olemme vaatineet vuoden 2002 elintarvikelainsäädännön uudistamista. Mitä tulee terveystarkastuksen ydinkysymyksiin 2014-2018 komissio toteuttaa REFIT toimet elintarvikelainsäädäntöön liittyen. Tarkoituksena on selvittää, onko asetus ajan tasalla vai voitaisiinko järjestelmää yksinkertaistaa ja vähentää sääntelystä aiheuttavaa taakkaa ja kustannuksia. Sitähän me olemme aina täällä perään kuuluttaneet. Mitä tulee glyfosatin käyttöoikeuden jatkamiseen, joka tehtiin vuonna 2017 ja komissiolle lähetetty Stop Glyphosate ehdotus on saanut vihdoinkin kasvin kasvinsuojeluaineisiin liittyvän prosessin äh, vauhtiin ja nyt on tarkoitus toteuttaa riskiarviointeja. Komissio tulee laatimaan oman äh, etenemissuunnitelmansa elintarvikeketjuun liittyvän avoimuuteen ja kestävyyteen liittyen. Ja nyt eri toimijoilla on jonkin verran aikaa tutustua asiaan ja esittää omia kommenttejaan. Tähän mennessä niitä on valitettavasti tullut vain 20 kappaletta. 15. tammikuuta terveystarkastus päätettiin. Komissio esitti oman ehdotuksensa huhtikuussa 2018 ja terveystarkastus tulokset huomioidaan tässä ja tämä on johtanut avoimuuden lisäämiseen, varsinkin riskiarvioinnin yhteydessä yhteydessä. Jos katsotaan nykylainsäädäntöä, niin jatkossa käytetään niin sanottua käänteistä todistustaakkaa, eli käytetään asiakirjojen luottamuksellisuusmääräyksiä ja kerrotaan, mitkä asiakirjat ovat luottamuksellisia, mitkä eivät. Tapauskohtaisesti tämä asia hoidetaan ja nämä päätökset on myöskin perusteltava ja myöskin luottamuksellisten asioiden niin sanottu positiivinen luettelo on tarkoitus ottaa käyttöön. Jos epäillään, että aineista on jonkinlaisia ongelmia ihmisille, ympäristölle ja eläimelle, niin silloin myöskin luottamukselliset tiedot voidaan julkaista. EFSAn asiakir- nettisivustolta on tarkoitus näitä tietoja levittää, ne voidaan sieltä ladata ja tulosta ja näin voidaan tämä varmennusprosessikin helpottaa. Me tiedämme, että henkilötietoja voidaan vain tapauskohtaisesti julkaista. Poikkeuksiakin on jo määritelty aineiden enimmäismääriin liittyen, mutta näihin liittyvät tiedot eivät ole julkaisemiskelpoisia. Ja mitä tulee sitten tutkimusten julkaisemiseen, tarkoituksena on varmistaa, että EFSA voi tutustua näihin tutkimustuloksiin. Näin voidaan lisätä avoimuutta jo prosessin alkumetreillä ja näin voidaan myöskin varmistaa se, että vain ainoastaan hyödylliset asiakirjat tulevat tutkituiksi. Mutta herää kysymys, että miten hakemusten esittäjät öö, miten heitä kohdellaan ja miten toimitaan suhteessa niihin laboratorioihin, jotka toimivat unionin rajojen ulkopuolella ja mitä tulee sitten suuren yleisen konsultaation ja erityismenettelyihin. Tässä yhteydessä voidaan sanoa, että Myöskin luvan saaneet äh, aineet voidaan ottaa tutkimusten kohteeksi. Tämä lisää avoimuutta entisestään. Tarkoituksena on varmistaa, että myöskin laboratorioiden toiminta voidaan verifioida. EFSAlle annetaan myöskin toimivaltuus tutkia tarjolla olevat tutkimustulokset ja tämän tyyppiset toimet voidaan rahoittaa unionin talousarviosta. Mitä tulee riskiarvioinnin tehostamiseen, tarkoituksena on varmistaa, että koko prosessin aikana pyritään lisäämään avoimuutta. Me tiedämme, että vasta kahden vuoden päästä komissio tulee esittämään riskiviestintään liittyvän suunnitelmansa ja tämä tapahtuisi osittain delegoidun säädöksi, niin heräkin kysymys, että onko tämä todellakin tehokkain mahdollinen ratkaisumalli. Riskiviestintä luo pohjan, mutta ei mielestäni delegoidun säädöksin toteutettavan ratkaisumallin, joten kyllä meidän täytyy tältäkin osin ehdotuksen perus syventyä. Sitten mitä tulee hallintoneuvostoon, siellä on edustettuna jäsenvaltioiden edustajia, että myöskin tutkimuslaitosten edustajia, mutta tarkoituksena on varmistaa, että edustajat ovat myöskin riittävän riippumattomia. Näin voidaan vahvistaa tieteellistä yhteistyötä, joten jäsenvaltioiden on nimettävä useampia asiantuntijoita Siinäpä tärkeimmät ehdotuksen liittyvät seikat. Ja kuten olette jo kuulleetkin, niin monia asioita täytyy huomioida mutta valitettavasti aika on kortilla, joten emme voi kaikkiin asioihin perehtyä jokaista pilkkoa ja pistettä myöten. Mutta meidän täytyy varmistaa, että EFSA voi toimia tehokkaammin riskianalyysin yhteydessä ja taata myöskin sen juridinen oikeellisuus. Mutta se edellyttää myöskin EFSAn resurssien lisäämistä sekä henkilöstö- että rahoituspuolella varsinkin kun kyse on tapauskohtaisesta omien tutkimusten laatimisesta. Kyse on hyvistä ajatuksista, mutta niille pitää vielä antaa riittävästi vaikuttavuutta, jotta tulokset olisivat tyydyttäviä. Mutta kuten sanottu, aikataulu on tiukka ja toivon, että voimme yhdessä varmistaa, että vielä tällä lainsäädäntökaudella asia saadaan hoidettua kuntoon. Kiitoksia. Molto bene, grazie. Grazie, Karin. Oikein hyvä. Kiitos Karin tästä alustuksesta. Ennen kuin annan puheenvuoron komissiolle, niin meillähän on siellä komission edustaja tänään paikalla. Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että 29. ja 30. elokuuta käsittelemme tarkistuksia, sitten 5. syyskuuta määräaika ja 22. lokakuuta käsitellään valiokunnassa lausuntoa. Olkaa hyvä. Kiitoksia, kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Minä olen EPPn varjoesittelijä ja ensinnäkin haluaisin kiittää tästä. Toiseksi tuen tavoitetta saada aikaiseksi riskiarvioinnista enemmän avoimuutta ja sitä, että tieteelliset tutkimukset ovat riippumattomia, kuten myöskin sitä, että EFSA johtaa tätä toimintaa. Fitness-tarkistuksen lopputulokset täytyy myös saada julkisiksi. Minulla on kuitenkin kysymyksiä vielä avoinna. avoinna. Ensinnäkin, kun pyritään julkisen rekisterin avulla saamaan avoimuutta aikaiseksi, niin se on hyvä, mutta luottamuksellinen tieto täytyy edelleenkin suojata. EFSAn Täytyy myöskin tämä hyväksyä. Tämän järjestelmän täytyy olla myös tehokas. Monet ovat huolissaan siitä, että tällainen julkinen rekisteri johtaa EFSAlle aiheutuviin lisäkustannuksiin, ja näin ei saa olla. Tämä on luonnollisesti myös liike koskeva kysymys. Toiseksi, tieteellisten tutkimusten riippumattomuuden ja laadun parantaminen erilaisten mm, tutkimusten välillä avulla on tietysti oleellista. Ja näin meidän täytyy myös parantaa, kyetä parantamaan sitä. Kolmanneksi EFSAn toimiminen ja julkaisu ja standardimuodon noudattaminen on myönteinen asia. Riippumattomien tieteellisten asiantuntijoiden käyttäminen, jotka tuntevat elintarviketurvallisuuden, on myös äärimmäisen tärkeä asia. Huolellisuus ja riippumattomuus täytyy ehdottomasti säilyttää tässä suhteessa. Kolmanneksi, EFSAn johto ja jäsenvaltioiden mukanaolo on tärkeää tässä ehdotuksessa. Jokainen jäsenvaltio saa myös yhden edustajan, kuten myös parlamentti, kansalaisjärjestöt ja itse teollisuus on mukana. Ja tässä suhteessa minulla on huomautettava, kun tarkastetaan sitä, että paneeli on viisi vuotta voimissa ja sillä on enemmän vaikutusvaltaa EPSAan, niin en oikein usko, että se vielä tulee toimimaan riittävän tehokkaasti. Meidän täytyy katsoa sitä, että EPSAn johtajuus toimii hyvin. Eikö tieteilijöillä ole mitään sitä vastaan, että he ovat viisi vuotta sidottuja tähän paneeliin? ja viimeiseksi neljänneksi, vaan ne vähäisemmäksi, riskiviestintä. Se on Alankomaissa erittäin tärkeä asia. Ehdotuksessa otetaan esille riskitiedotussuunnitelma ja kansallisten tiedottajien vastuu tässä suhteessa on selkeästi osoittanut viime keväisen kriisin aikana sen, että riskiviestintä on äärimmäisen tärkeää väline elintarviketurvallisuudessa, varsinkin kuluttajille, joille turvalliset elintarvikkeet ovat äärimmäisen tärkeitä. Me emme saa missään tapauksessa ruokkia suuren yleisön epäluottamusta tätä kohtaan. Se, millä tavalla myös EFSA paneeli toimii, on mahdollisuus parantaa tilannetta tänä internet-aikana. Me voimme näin säästää aikaan ja riskiarviointiin voidaan hoitaa nopeammin. Se lisää myös luottamusta kuluttajien keskuudessa, sillä Euroopan unionihan kuuluu elintarviketurvallisuudessa maailman huippujen joukkoon ja näin täytyy tulevaisuudessakin olla. Molto bene, grazie collega Martin Kiitos. Edustaja Hoisling on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Martin. Ja, <clears throat> vielen Dank. Wir hatten Paljon kiitoksia. Eilenhän me keskustelimme jo komission jäsenen kanssa tästä samaisesta aiheesta. Itse aloite on hyvä, me tulemme tukemaan sitä. Mutta toki on asioita, joihin on vielä paneuduttava syvällisemmin. Ensinnäkin, miten pitkälle avoimuutta viedään milloin voidaan puhua yrityssalaisuudesta. Jotkut yritykset varmaan sanovat, että tässä nyt vesitetään yrityssalaisuusperiaate, näin sanottiin kahdenkeskisessäkin keskustelussa komission jäsen kanssa. Entäs ne yritykset, jotka eivät toimi joiden toimipaikka ei ole unionin rajojen sisäpuolella, miten sitten toimitaan ja miten voidaan EFSAn roolia vahvistaa. On käynyt ilmi, että ongelmana on saada riippumattomia asiantuntijoita käyttöömme. Jäsenvaltiot eivät sellaisia lähetä EFSAn paneeliin erinäistä syistä johtuen, mutta se johtuu lähinnä siitä, että EFSAlla ei ole riittävästi rahoitusvaroja käytettävissä ja jos EFSAn pitäisi toteuttaa riippumatonta tutkimus, toimintaa, niin kyllähän rahaakin pitää olla käytettävissä, muuten riippumattomia tutkimustöitä ei voida toteuttaa. Eli sinänsä olemme positiivisella kannalla, tuemme esitystä ja tuemme komissiota, mutta avoinna olevia yksityiskys... yksittäisiä kysymyksiä löytyy. Tällä kaudella on tarkoitus asia saada pakettiin. Me haluamme varmistaa, että Euroopan politiikan uskottavuus ja avoimuus saadaan varmistettua, koska se on kärsinyt melkoisia kolauksia viime vuosien aikana, joten tilannetta on korjattava ja toivottavasti saamme tämän paketin yhteydessä hyviä tuloksia aikaiseksi. Susanna Melior. Kiitos Susanna Melior, olkaa hyvä. Um, vielen dank, Paolo. Oikein paljon kiitoksia, Paolo. Minäkin olen vakuuttunut siitä, että tämä on hyvä lainsäädäntöteksti, joka voi lisätä puuttuvaa luottamusta eurooppalaisiin instituutioihin. Näin voimme vahvistaa luottamusta uudemman kerran. Mutta kuten kollega Hoisling äsken totesi, niin haluaisin korostaa sitä vielä omassakin puheenvuorossani. Eli kyse on myöskin siitä, että olemassa olevat toimielimet ja toimijat, jotka vastaavat tarkastustoiminnasta, niin saavat riittävästi resursseja käyttöönsä. Jos katsotaan EMA ja EFSA, verrataan niitä toisiinsa, niin EMA lääkevirasto sinänsä hyvänä asiana on se, että EMAlla on kaksi kertaa niin paljon väkeä ja rahaa käytettävissä kuin EFSalla, mutta meidän täytyy muistaa, että me syömme enemmän elintarvikkeita kuin lääkkeitä, joten kyllä EFSalle pitää saada lisää resursseja käyttöönsä, jotta se voi hoitaa työnsä kunnolla ja avoimessa hengessä. Ja näin voimme varmistaa, että Euroopan markkinoilta löytyy riittävästi terveellisiä elintarvikkeita. Kiitoksia. Bene, grazie, Susanna. Kiitos, Susanna. Annan nyt puheenvuoron komission edustajalle. Siellä on edustettuna pääosasto Sante, Herra Bahol, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta ilmaista näkemyksemme tässä aiheessa. Olen kiitollinen niistä myönteisistä kommenteista ja tuesta, jota olemme kuulleet. Aivan lyhyesti käsittelisin tiettyjä mainittuja seikkoja. Ensinnäkin avoimuus ja tietojen luottamuksellisuus. Me katsomme, että tällä ehdotuksella olemme päässeet oikein hyvään tasapainoon. Tiedämme, että teollisia tekijänoikeuksia on suojeltava, kilpailukykyä ja innovatiivisuutta niin ikään olemme esittäneet niin sanotun positiivilistan. Tämä lista, luettelo, pohjautuu käytössä oleviin käytäntöihin, tuomioistuimen tuomioihin ja arvioihin siitä, miten luottamuksellisia päätöksiä tällä hetkellä tehdään. Periaatteessa tästä ei pitäisi koitua mitään yllätyksiä tälle alalle. Kun valmistelimme ehdotusta, niin toisin kuin tällä hetkellä toimitaan, kun EFSA määrittelee säännöt, joten pohjalta luottamuksellisia päätöksiä tehdään. Tämä positiivilista on avoin. Se on osa lainsäädäntöä, kaikki ovat siitä tietoisia, EFSA itse, alan toimijat, kansalaisjärjestöt ja suuri yleisö. Kun puhutaan siitä, olemmeko päässeet oikeanlaiseen tasapainoon, niin siinä keskustelussa täytyy huomioida myös tämä niin sanottu positiivilista katsomme, että olemme päässeet oikeanlaiseen tasapainoon. Kyse ei ole pelkästään hakemustiedoista, vaan kyse on myös tekijä- ja teollisoikeuksien suojasta ja luottamuksellisuudesta, liikesalaisuuksista ja myös niistä kokouksista, joita äh, hakijat järjestävät EFSAn kanssa silloin, kun käsitellään hakemukseen liittyviä kysymyksiä. No sitten resurssikysymys ja jäsenvaltioiden osallistuminen on varmasti todettava, että on suhteellisen huomattava lisäysehdotus tehty EFSAn osalta 80 prosenttia lisäystä budjettiin ja 20-25 prosenttia lisää henkilökuntaakin on ehdotettu. Kun vertaatte EFSA muihin virastoihin, niin täytyy ottaa huomioon tämän alan erilaisuus ja myös tuotteet ovat erilaisia, joita tällä alalla käsitellään. Työskentelytavat ovat erilaisia. EFSA saa budjettinsa täysin keskitetystä EU-budjetista, kun taas muilla virastoilla on toisenlaisia rahoitusmalleja esimerkiksi pankkivalvontaviranomaisella. Täytyy tuoda esille myös se ero, joka on toisaalta lääketieteen ja toisaalta elintarvikkeiden välillä. Kun kyse on lääkkeistä, kun otamme lääkkeitä, niin olemme valmiita hyväksymään sen, että tiettyjä riskejäkin tähän lääkkeenottoon liittyy. Voi olla, että lääkkeestä aiheutuu vatsakipua, mutta ei sen kummempaa. Täytyy ajatella myös sitä, missä määrin ala voi itse olla mukana viraston toiminnassa. Kuitenkin EFSAn riippumattomuus ja puolueettomuus ja sen säilyttäminen on tärkeää. Jäsenvaltiot ovat edustettuina hallintoneuvostossa ja jäsenvaltiot nimittävät myös asiantuntijapaneelin Tärkeää on sekin, että EFSA ei ole ainoa vastuullinen elintarviketurvallisuudesta Euroopassa. Meidän on rakennettava sellainen järjestelmä, joka perustuu yhteisvastuulle. Myös jäsenvaltiot ovat vastuussa. Ehdotuksen tavoitteena on juuri tämän tapainen toiminta. Kiitos. Tässä lyhyet kommentit meidän osaltamme. Molto bene, ringraziamo. Kiitos. Kiitämme Sante pääosaston edustajaa ja annan uudelleen puheenvuoron valmistelijalle. Haluaako Karin Kadenpa lisätä jotakin? Jollei, niin hyvä näin. Haluan kiittää kaikkia ja voimme mennä eteenpäin. Ennen kuin menemme seuraavaan esityslistan kohtaan, niin haluan tervehtiä 24 henkilöä, jotka ovat eläinten ystävät ryhmistä, eri ryhmistä ja puolueista. Tervetuloa. Te olette kollega Hasekampin vieraina täällä. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Anzica, no, soltanto un saluto. Bene. Aha, selvä. Me tervehdimme vain vieraitanne. No niin, menemme eteenpäin esityslistalla ja menemme seuraavaan kohtaan. Kyse on nyt ensimmäisestä keskustelusta, näkemysten vaihdosta ja asetuksesta 1 kautta 2005. Sen aiheena on eläinten suojelu kuljetuksen aikana eu ja sen ulkopuolella. Niin kuin tiedätte, Akrevaliokunta on saanut puheenjohtajakokouksesta tehtäväksi laatia tämän mietinnön ja päivityksen, jotta voimme perehtyä mahdollisiin väärinkäytöksiin ja huonoon hallinnointiin tällä alalla. Kyse on tärkeästä asetuksesta. Envi ja Tran valiokunnat on nimitetty myös valiokunniksi, joilla on jaettu toimivaltuus tässä täytäntöönpanomietinnössä. Myös parlamentin tutkimusyksikkö on mukana tässä menettelyssä. Pian julkaistaan tutkimus tämän asetuksen päivityksestä ja sen saamme jo siis syyskuun loppuun mennessä. Anna Ramirez Vela, elintarvike eh, eh, Santepääosaston eh, vastuullinen, joka vastaa eläinlääkinnästä, niin ikään on mukana tässä työssä ja syyskuussa Irlannin vierailulla hän oli myös mukana ja hän esittelee tilanteen tältä osin jäsenille – en puhu tämän pidempään, vaan äh, esittelijämme Dorman saa välittömästi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Tack, tack för ord. Tack, øh, herr Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Hyvät kollegat, monet totesivat, että tulisi perustaa erityisvaliokunta tutkimaan, miten asetus on pantu täytäntöön, mutta näin ei kuitenkaan tehty. Tämä aiheutti joillekin pettymyksiä. Ymmärrän sen kyllä oikein hyvin. Mutta nyt meille tarjoutuu mahdollisuus laatia toteutettavuus tutkimus ja mietintöaiheeseen liittyen ja minä vastaan siitä. Olen iloinen ja ylpeä siitä, että minulle on tarjoutunut mahdollisuus toteuttaa ja tehdä tämä tärkeä työ. Mutta kyse on mietinnöstä, jossa kerrotaan suoraan näistä ongelmista. Kyse on sellaisista ongelmista, joihin on paneuduttava ehdottoman välttämättömästi. Meidän täytyy tarkastella, toimiiko asetus vaiko ei. Jäsenvaltiot eivät noudata sääntöjä ja komission täytyy toimia velvoitteidensa mukaisesti. Työ on vasta lähtenyt käyntiin ja siksipä haluaisinkin ottaa nyt esille joitakin poliittisia seikkoja, jotka haluan koro- ottaa korostetusti esille myöskin mietinnössäni ja toivon, että tämän voimme tehdä myöskin yhdessä. Eli mitä tulee teurastamoihin, ei ole mitään järkeä kuljettaa eläimiä turhan pitkiä matkoja. Ja sitten sääntöjen harmonisointi. On olemassa eroja sen suhteen, miten kansalliset viranomaiset sang rankaisevat sääntöjen rikkomisista. Jonkin aikaa sitten unionin tuomioistuin päätti, että kuljetusyritysten on varmistettava, että kuljetukset kolmansiin maihin on oltava sääntöjen mukaisia. Turkkiin tapahtuvien kuljetusten aikana on ilmennyt ongelmia tuon tuosta. Näihinkin haluamme mietinnössä paneutua. Myöskin Kiinaan suuntautuvat kuljetukset ovat olleet ongelmallisia, mutta siinä vain muutama konkreettinen asia, joihin tulen kiinnittämään huomioni. Mutta monia monia muitakin ongelmia on edessä. Olen vakuuttunut ja kunnianhimoinen sen suhteen, että me saamme vahvan mandaatin aikaiseksi. Kuten aikaisemminkin olen todennut, niin olisi hyvä, että ryhmärajat ylittävällä tavalla puhalamme yhteen hiileen ja saamme tämän tärkeän asian esityslistalle, jotta komissio ja jäsenvaltiot toimivat vastuullisesti myöskin suhteessa eläinten hyvinvointiin. Ja siksipä jäänkin nyt odottamaan suurella mielenkiinnolla aiheesta käytävää keskustelua. Oikein hyvä. Nyt aloitamme keskustelun. Edustaja Häyttämää ensimmäisenä, olkaa hyvä. Ja, dank u wel, eh, meneer de voorzitter. Dank. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia, hyvä esittelijä. Niin, tämä asia on minulle erityisen tärkeä. Mm, minulla on itselläni tila ja hoidamme hyvin eläimet. Huolehdimme myös siitä, että kuljetusten aikana ne hoidetaan hyvin. On useita kuljettajia, jotka toimivat todella vilpittömällä mielellä, mutta kaikki ei aina onnistu tällä tavalla, niin kuin tästä dokumentistakin on nähty. EU-säännöksiä e EU aina noudatetaan, harmonisointi ei toimi ja EUn ulkopuolella, kun kolmansiin maihin viedään eläimiä, eläimiä jopa täysin käsitellään huonosti tai niihin kohdistetaan väkivaltaa. Hyvä komissaari, olen myös varjoesittelijänä Envissä, kun käsitellään tätä asiaa. Ja olen esittänyt useita kysymyksiä tässä suhteessa. Minusta tässä on kolme neljä asiaa, jotka ovat merkittäviä, joista mielellään esitän myös tarkistuksia. Ensimmäinen niistä koskee sitä, millä tavalla eläinkuljetussäännöstö Kuljetussäännöstö siis on tai kuljetussäännöstö on ristiriidassa eläinkuljetussäännöstön kanssa. Hyvin usein kuljettajan kädet ovat sidotut, eivätkä, eikä hän voi toteuttaa kaikkea tätä. Ja eh, saattaa olla, että se jopa vaikeuttaa eläinkuljetuksia tässä suhteessa. No sitten nämä lepoalueet eivät välttämättä aina toimi Ja meidän täytyy katsoa sitä, millä tavalla asia voitaisiin hoitaa paremmin. Sitten puhutaan näistä mobiileista, lepopaikkeista. Kysymys on kysynnästä ja tarjonnasta ja sen tuloksena syntyvästä tilanteesta. Meidän täytyy katsoa sitä, että onko joku tietty kuljetusreitti parempi kuin toinen. Eli hyvin dynaaminen sektori ja meidän täytyy ottaa se kaikessa huomioon. Kolmasista maista olen varmasti sanonut riittävästi. Ja viimeisenä sitten vielä se, että kun me katsomme tätä lainsäädäntöä, meidän täytyy todella pyrkiä parantamaan harmonisointia. Ja kun kysymys on rangaistuksista, jota täytäntöönpannaan eri jäsenvaltioissa, nekin täytyy harmonisoida. Ja meidän täytyy varsinkin tarkastella tätä valvontaa, sillä hyvät kuljettajat kärsivät siitä, että alalla on myös huonoja kuljettajia. Meillä täytyy olla selkeä tavoite. Eläinten kuljettamisen täytyy tapahtua hyvällä tavalla ja meidän täytyy jatkuvasti katsoa sitä, miten tilannetta voidaan vielä parantaa. Kiitos. Bene, grazie. Kiitos. Edustaja Hasekamp, olkaa hyvä. Ja, dank u wel, voorzitter. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Joka vuosi yli 4 miljoonaa lehmää, 31 sikaa, 5 miljoonaa lammasta, 150 000 hevosta ja puolitoista miljardia sipikarieläntä viedään unionin rajojen ulkopuolella. Ja unionin rajojen ulkopuolella säännöt eivät ole voimassa tuhansia kilometrejä pahtavassa kuumuudessa tai jäätävässä kylmyydessä eläimiä kuljetetaan ja usein katastrofaalisin seurauksin, jos ajatellaan ö, rekkakuljetuksia. Pahtavassa helteessä rekat vain odottavat rajoilla ylityslupaa. Entäs sitten nämä kymmenet tuhannet Keniaan siirrettävät eläimet, jotka odottavat matkan alkua lentokentillä. Mutta näiden pitkien ajomatkojen aikana eläimille ei välttämättä anneta tipan tippaa vettä. Miten silloin pitäisi toimia? Tämä pätee sekä rekkakuljetuksiin että myöskin lentokentillä kuljetustaan odottavia eläimiä. Eyes on Animals, Animals International ja muut järjestöt ovat peräänkuuluttaneet, että tutkimustyötä on tehtävä. Komissio ei ole tähän työhön lähtenyt ja jäsenvaltiot ovat toimeettomia. Herra puheenjohtaja, kyse ei ole yksittäistapauksista, kyse on päivittäisistä eläinrääkkäyksestä eri aikoina eri paikoissa. Nämä eläimet ovat jääneet yksin ja nämä järjestöt ovat valmiita tekemään vapaaehtoisesti tällaista valistustyötä. Komissio ja jäsenvaltiot eivät ole tätä ongelmaa noteranneet ja tästä on aiheutunut ongelmia juuri eläimille. Me emme usko siihen, että pelkästään eläinruhojen kuljettamisen kautta asia saataisiin ratkaistua. Ja mehän tiedämme, miten brutaalilla tavalla teurastamoissa eläimiä teurastetaan. Nämä ovat aivan kuin kauhuelokuvien pätkiä. Eli kuten esittelijä totesi, nykyjärjestelmä ei riitä. Meidän täytyy muuttaa omaa elintarvikejärjestelmää. Meidän täytyy vähentää eläinperäisen valkoisaineen ja lihan käyttöä. Yli 220 Euroopan parlamentin edustajaa ovat pyytäneet tutkimusvaliokunnan perustamista. Se oli selkeä viesti mielestäni. Se osoitti, että me haluamme todellakin perehtyä näihin kauheuksiin ja olen edelleenkin pettynyt, että tämä hanke kampitettiin. Toivon, että tämä asia käsitellään tässä valiokunnassa mahdollisimman nopeasti. Kollegasi kierski agrivaliokunnan puheenjohtajana oli keskeisessä asemassa. Eläinten oikeudet ja terveys ei kuulu vain ja ainoastaan agrivaliokunnalle. Valitettavasti meillä ei ole riittävästi aikaa kuulemisille ja tilatarkastuksille ja toivoisinkin, että valiokuntamme ei tätä suvaitse. Kysyisinkin esittelijälle, miten aiotte ratkaista tämän ongelman? Toivon, että esittelijä peräänkuuluttaa tutkimuksen toteuttamista ja erityisvaliokunnan perustamista. Nyt vielä varoittava sananen. Me kuulumme jokainen erilaiseen puolueeseen joilla on yhteyksiä eläinpuolueisiin. Ja voin vakuuttaa teille, että jos komissio ei tee sitä, mihin eläimillä on oikeus, niin se tarkoittaa sitä, että ensi vuonna ihmiset äänestävät ja vaikuttavat positiivisella tavalla siihen, miten eläimiä jatkossa käsitellään ja kohdellaan. Kiitoksia. Saitte kovasti tukea salin takaosasta. Seuraava puhe, alkaa hyvä. op de eerste plaats wil ik... Eh, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin reagoida siihen, mitä Hasekamp totesi. Mm. Minusta meidän täytyy tuoda myös ihmisten etu esille. Tässä ei kuitenkaan ole poliittinen keskustelu, vaan sisällöllinen keskustelu Haluan kiittää Jan Höytymää myös näkemyksestä, mistä tässä on kysymys. Tietysti joskus mennään liiallisuuksiin ja niihin täytyy puuttua. Se ei koske pelkästään eläinten kuljetuksia, vaan kaikkea. Ihmiset hyvin usein tekevät vääriä ratkaisuja. Ja meidän täytyy siihen puuttua, siihen meillä on toimenpiteet. Mutta kun tämä keskustelu täällä alkaa, niin se mielestäni ei ole lainkaan paikallaan. Olen huolellani katsonut, millä tavalla tilanne todella oikeasti hoidetaan. Ja kun katsotaan Alankomaissa, millä tavalla kuljetusala, kun kysymys on optimaalisista kuljetusvälineistä, juomisesta, syömisestä, kaikesta, mikä eläintenhoitoon liittyy. Kaikki, jos kaikkea sitä väittää huonoksi, niin se ei pidä paikkaansa. Tietysti huonoja asioita on, mutta yleisesti ottaen ollaan hyvillä jäljellä. Ja sitten kun kysymys on toisesta kohdasta, puhutaan valvonnasta ja lepopaikoista. Mikä sitten Alankomaissa on suurin ongelma? Minullakin on myös kokemuksia maatilalta käytännön elämästä. Rekkojen täytyy usein odottaa yksi tunti sitä, että valvontahenkilöt tulevat paikan päälle. Teurastamoissa ei ole usein riittävästi valvojia. Myös näitä asioita täytyy katsoa. Nämä ovat niitä asioita, joihin meidän täytyy huolehtia, kun kysymys on valvonnasta, että tuo järjestelmä toimii paremmin niin, että työ voidaan hoitaa nopeasti. Ja kun sitten käyn esittelijän puolen, niin en ole kyllä ollenkaan samaa mieltä siinä, että pitää viedä teurastamon kaikkein lähemmässä olevassa teurastamossa. Tämä on taloudellista toimintaa. Jos me porsaat ja lehmät, jota viljelijä on, jos muualta voidaan saada niistä enemmän rahaa, jos se nyt on vähän pidemmällä 15-20 kilometriä, niin kyllähän se ehdottomasti voidaan viedä sitä. Ei missään tapauksessa ole Euroopan parlamentin äh, päätettävä asia. Kyseessä on taloudellinen toiminta. Toinen kohta, joka ei ole ollenkaan hyvä, ja sanon tämä ihan selvästi. Minun mielestäni tässä nyt ei mennä hyvin eteenpäin. Anja siellä nyt vain naureskelee, mutta turha nauraskella. Kyllä minulla on myöskin kokemusta. Siellä maatilalla, itse olen, ensin tulee eh, ma- maatalousvalvoja paikalle ja silloin tulee toinen, joka valvoo tätä ensimmäistä valvojaa. Meidän täytyy ehdottomasti puuttua näihin asioihin, mutta aivan muuten Jan, Jan Hautuma sanoi, että tämä täytyy tehdä, mutta ei kaikkea pidä yhtäkkiä heittää roskakorin. Kiitoksia. Grazie, kollega Schreier. Kiitos, kollega Schreier. Ja sitten kollega olkaa hyvä. Eh, eh, Nach dieser wunderbaren Rede Kiitoksia kansanpuolueen hienon puheenvuoron jälkeen. Minulla on kyllä vaikka mitä sanottavana, niin ikään kuin vastaiskuna. Alankomaiden suuntaan sanon, että itävaltalaisten maanviljelijöiden ongelmana on se, että teillä on tuontiin liettyviä ongelmia. Teillä ei ole omaa tuotantoa, teillä on hyviäkin tiloja. Kollega Huitteman tilan mielelläni voisin käydä tarkastamassa, mutta välttämättä kaikilla tiloilla ei ole niin paljon varsinaisia laidun alueita käytettävissä, vaan kaikki elin, rehut, tuotteet on tuotava un, muualta, mutta elin, eläinten terveyden kustannuksella rahaa ei pitäisi tienata. Nyt kysyn, että oletteko eli eh, viljelijöiden vaiko teollisuuden puolella, eli big businessin puolella. Siitähän on, tässä on kyse ja tarkkaan seuran tarkkaan tulen seuraamaan tekemisiä. Mitä tulee sitten itse mietintöön? Välitettävästi tässä ei ole kyse lainsäädäntökehyksen parantamisesta, Kyllä minä vihreiden edustajana haluaisin esittää vaikka ja mitä varmistaaksemme, että eläimiä tarvitsee kuljettaa vain ainoastaan pakon sanelemissa tilanteissa. Nyt mietinnössä puhutaan vain ainoastaan siitä, että ovatko nykylainsäädäntötekstit sellaisia, että niitä noudatetaan. Sanottakoon, että Alankomaista tai Tanskasta suuntautuvat eli eläinkuljetukset ovat teknisesti paremmalla tasolla kuin mitä laki vaatii. Pitää paikkansa, mutta minäkin olen seurannut äh, näitä kuljetuksia ihan konkreettisesti. Perehtykääpäs näihin. 90 kuljetusrekasta eivät ole sääntöjen mukaisia ja infrastruktuurikin on puutteellista. Ei ole riittävästi lastaus- ja purkupaikkoja ja valvontakin on puutteellista. Yleensähän kun kuljetuksia tarkastetaan, niin kuljettajat lähtevät sitten näitä tarkastuspisteitä kiertämään itäisen Euroopan kautta. Poliisiviranomaisethan eivät tee yhteistyötä, ehkäpä terrorismin vastaisessa taistelussa se toteutuu, mutta kun kyse on eläinten hyvinvoinnissa, niin yhteistyö tyssää siihen. Meidän täytyy varmistaa ensinnäkin siitä, että nykylainsäädäntöä noudatetaan ja että yhteistyötä tehdään rajat ylittävällä tavalla silloin, kun puhutaan eläin, eläinkuljetusten tarkas, tarkistuksista. Minä tulen seuraamaan tarkkana näitä jatkokeskusteluja. Kiitoksia. Bene, grazie. Adesso la no... Kiitos. Ja nyt kollega Karin Kaarenpa, olkaa hyvä. Kysyn. Paljon kiitoksia. Olemme nähneet, että tämä on kyllä tunteita herättävä aihe. Jo aikanaan miljoonat kansalaiset allekirjoittivat Dan Jörgensenin vetoomuksen koskien kahdeksan tunnin kuljetusrajaa Mehän olemme nähneet, että kansalaiset ovat tyrmistyneitä nykytilanteesta eläinkuljetuksiin liittyen. Saan muistuttaa kaikkia siitä, että EU-tasolla on sitouduttu siihen, että tunnustamme, että eläimet ovat tunteita omaavia eläin, olioita, ja tämä kannattaa pitää aina muistissa, mutta nyt puhun kollega Noishelin nimissä, joka ei valitettavasti päässyt tämänpäiväiseen kokoukseemme. Hän pyysi välittämään teille muutaman tervehdyksen sanasen. Hän pitää seuraavia seikkoja tärkeänä. Eli kuljetukset kolmansiin maihin, kuten täällä on sanottu, jatkuvasti sääntöä rikotaan aika lailla karkealla tavalla. Kyse on kuljetuskaluston tarjoamasta lämpötilasta, elintarvikkeista, juomista. Ja kyllähän me tiedämme, että kun istumme junassa, niin on vissi ero sillä, että istunko ilmastoidussa junanvaunussa, jossa on juotavaa ja syötävää tarjolla, vai istunko jossain vaunussa, jossa ilmastointi ei pelaa ja muonituskaan ei toimi, joten kyllä tällä on melkoinen ero. Kyse ei ole vain ainoastaan tämän matkan kestosta, vaan myöskin matkustamisen laadusta. Siihenkin täytyy paneutua. Me tiedämme, että lainsäädännön määräyksiä ei juurikaan noudateta tai sitten nykystandardeja on todellakin vielä parannettava. Usein eläimiä siirretään kuljetuskalustosta toiseen ilman sen kummempia taukoja ja kuten kollega totesi, niin eläinkuljetuksesta puhuttaessa meidän täytyy muistaa myöskin muu unionin lainsäädäntö. Viittaan tässä liikennekysymyksiin. Hiljattain puhuimme rekkakuskien työajoista ja olosuhteista eli ja myöskin valvonnasta. Jos me haluamme eläinkuljetuksia tarkastaa tehokkaammin, niin siihen liittyy myöskin läheisesti se, että varmistamme myöskin kuljettajien työehtoja. Ja mietintö on osoittanut, että sanktiojärjestelmä on puutteellinen. Ja kuten kollega Weitz totesi, nopeasti kuskit kuulevat toisiltaan, missä tarkastuspisteitä löytyy ja ne sitten osataan kyllä kiertää. EU:ssa on laissa määrätty, kuinka pitkä tämä kuljetus voi olla tilalta teurastamolle, mutta meidän täytyy vain varmistaa, että kuljetetaan mieluummin lihatuotteita kuin itse eläviä eläimiä. Me puhumme aina tästä terveellisestä lähestymistavasta ja tästäpä syystä meidän tulisi tietenkin katsoa eläinten hyvinvointia, mutta myöskin sitä, että kuljetusten aikana eläimet voivat hyvin, sillä stressihormoni taso kasvaa kuljetusten aikana ja se vaikuttaa myöskin lihan laatuun ja pidemmällä aikavälillä se vaikuttaa myöskin ihmisten terveyteen. Tässä yhteydessä kannattaa pitää myöskin mielessä lääkeaineisiin liittyvät kysymykset. Tietenkin tämä liittyy Envin toimivaltuuksiin, mutta yhtä lailla meidänkin täytyy osallistua näihin keskusteluihin, sillä jos me osallistumme keskusteluihin, niin silloin voimme varmaankin varmistaa, että kuljetukset eivät ole tarpeettoman pitkiä. Kuluttajat ovat oikeutettuja saamaan tietoa siitä, minkälaisia kuljetuksia on toteutettu tiettyjen tuotteiden osalta. Kiitoksia. Nyt olemme kuunnelleet kaikkien kollegoiden puheenvuorot ja sitten komission edustaja pääosasto Santeesta, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Mahdollisuudesta tuoda näkemyksemme esille. Komissio pitää mietintöä tervetulleena ja odottaa jo kovasti sen tuloksia. Eläinten hyvinvoinnin alalla eläinkuljetukset ovat komissiolle yksi painopisteistä. Olemme työstäneet tätä aihetta jo joku sen vuoden ajan. Haluamme tarjota yhteistyötämme. Olemme käytettävissä, mikäli sitä toivotaan. Aivan niin kuin jäsenet totesivat, kysymys on monimutkainen. Kyse on monista eläinlajeista, monista liikenneministeriöistä ja monista toimijoista. Yksi ongelmakohta on luotettavan tiedon saanti. Komissio on tietoinen niistä ongelmista, joita asetuksen täytäntöönpanossa on ollut. Ei ole ollut aina helppoa nostaa esille eh, sääntörikkomuksia eläinkuljetusten suhteen. Olemme tietoisia näistä ongelmista. Joskus meille on hyvin vaikeaa nähdä kokonaiskontekstia, kuinka pieniä tai isoja nämä rikkomukset ovat. Haluaisin lyhyesti kertoa teille tietoja tällä hetkellä käynnissä olevasta työstä komissiossa tämän asetuksen suhteen. Viimeisen kahden vuoden aikana olemme toteuttaneet hanketta, joka liittyy vientikuljetuksiin EUn ulkopuolelle ja olemme keskittyneet Turkkikuljetuksiin aivan erityisesti. Olemme käyneet Turkissa ja Bulgaariassa ja valmistelemme tällä hetkellä katsausta näistä kuljetuksista. Muutaman kuukauden kuluttua tutkimus julkaistaan. Olemme käynnistäneet työn myös elävien eläinten kuljetusten suhteen silloin, kun niitä kuljetetaan laivalle ja työ saadaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä. No sitten tieliikenteestä. Käytettävissä olevat tiedot tote, ovat sen suuntaisia, että myönteinen suuntaus on käynnissä, mutta mutta tämän lisäksi toteamme, että kuljettajat todella noudattavat sääntöjä eläinkuljetuksessa. Komissio on tehnyt jäsenvaltioiden kanssa viiden kuuden vuoden ajan yhteistyötä. Meillä on kansallisia yhteyspisteitä eläinkuljetusten tueksi ja tätäkin kautta olemme saaneet tärkeitä asiakirjoja. Vaikkakaan ne eivät ole juridisia luonteeltaan, niin kyse on täytäntöönpanon harmonisoinnista ja näkemysten vaihdosta. Meillä on esimerkiksi asiakirja kuljetuksista, josta on sovittu alan toimijoiden kanssa. Sitten on yhteisasiakirja, josta jäsenvaltiot ovat sopineet. Ja se liittyy taas äh, laivakuljetuksiin. Viime marraskuussa komissio loi eläinkuljetusalaryhmän eläinhyvinvointiin äh, foorumiin ja tämä ryhmä on jo käynnistänyt työnsä ja on päättänyt kolmesta aiheesta, joita se aikoo työstää saimme tuloksia vielä ennen vuoden 2019 loppua. Nämä aiheet ovat ensinnäkin karjan kuljetukset, eh, lämpötilakuljetusten aikana ja sitten nuorten eläinten kuljetukset. Komissio on myös saanut päätöksen kolmen vuoden hankkeen, jossa on määritelty hyviä käytänteitä eläinkuljetuksissa Euroopassa ja Euroopan ulkopuolelle. Olemme käsitelleet esimerkiksi sika, eh, lampaita, nautoja, Äh, ja niin edelleen. Tämä on nyt viimeistelyvaiheessa ja asiakirja on nyt käännettävänä eri kielille. Niin kuin sanoin, komissio pitää mietintöä tervetulleena. Emme nyt halua käydä sitä keskustelua, pitäisikö pitkiä kuljetuksia olla vaiko ei. Meillä on olemassa olevaa lainsäädäntöä, joka mahdollistaa eläinkuljetukset. Ja minä, minun tehtäväni ei ole päättää, onko tämä hyväksyttävää vai ei, tai mikä olisi se äh, maanviljelysmalli, jota me unionissa haluamme edistää. Kiitos siitä, että saimme mahdollisuuden tuoda näkemyksemme esille. Bene, ringraziamo la... Kiitämme komission edustajaa. Ja kollega Vaits vielä pyytää puheenvuoroa. Yeah, just to add, um, um, Puheenjohtaja, halusin vain lisätä rakentavan ehdotuksen. Haluan muistuttaa arvoisia kollegoita ja myös komissiota siitä, että olemme käynnistäneet pilottihankkeen näistä mobiileista teurastamoista. Siitä on puhuttu täällä, siitä on puhuttu eläinten hyvinvointi-interryhmässä. Haluaisin vain muistuttaa teitä siitä, että tukisitte tätä ehdotusta. Meidän tulee tarkastella sitä, että nämä mobiilit teurastamot, mm, kovat teurastamot saadaan lähemmäksi viljelijöitä ja näin ehkä se on osa ratkaisua, kun pyritään poistamaan näitä pitkän matkan eläinkuljetuksia. Ehdottaisin siis, että tukisitte tätä ehdotusta. Molto bene, grazie. Adesso la parola finale. Kiitos. Ja lopuksi esittelijä saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Tack eh, for det. Eh, Jag syns ju netop den... Paljon kiitoksia näistä kommenteista. Mielestäni tämä keskustelu on oivalla tavalla osoittanut, että monien asioiden suhteen olemme samoilla linjoilla, eli eläinkuljetuksiin liittyen täytyy muutoksia saada aikaiseksi. Ongelmia kyllä löytyy. Jäsenvaltioiden väliset erot, se ei ole se suurin ongelma. Mutta miten voimme varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat olemassa olevia sääntöjä? Kyse on myöskin eläinten siirtämiset kalustosta toiseen. Sanktiointimahdollisuuksia on olemassa, kuten Tanskassa. Esimerkiksi kuljettaja ja kuljetusyritys voivat saada sakkorangaistuksen, mikäli sääntöjä ei noudateta. Muistakin maista löytyy vastaavanlaisia järjestelmiä. Jos eläimiä kuljetetaan sääntöjen vastaisesti, niin sanktiointijärjestelmiä on käytettävissä. Ja mitä tulee tähän lähimpään teurastamoon ja siellä tapahtuvaan teurastamiseen. Miksi eläimet pitäisi kuljettaa Tanskasta Italiaan, kun liha voidaan parvikin kuljettaa pakastettuna Italiaan ja käsitellä siellä sitten ja jalostaa siellä. Sitten täytyy katsoa, että onko olemassa konflikteja tielainsäädännön ja kuljetuslainsäädännön välillä. Kyllähän jäsenvaltiot ovat velvoitettuja toimimaan. Sanktioita on käytettävä eikä vedottava aina siihen, että kyllä EU rankaisee. Ja on todellakin havaittavissa, että monet ajoneuvot eivät ole määräysten mukaisia ja silloin hyödynnetään unionin järjestelmässä olevia porsaanreikiä. Kyse on siitä, että miten voimme parantaa eläinten hyvinvointia kuljetusten aikana. Esimerkiksi juottaminen, syöttäminen, myöskin niin sanottu viihdyttävät toimet matkan aikana. Monia mahdollisuuksia on olemassa. Mehän olemme kuulleet että eroavaisuuksia on olemassa. Jos eläimet eivät matkan aikana saa vettä, niin sehän ei missään nimessä voi käydä päinsä. Viime Strasbourgin viikolla juna matka keskeytyi ja vettä ei ollut kaikille tarjolla. Mutta tämmöinen ei missään nimessä saisi tapahtua eläinkuljetusten aikana. Kyllä tällaisten katkosten aikana eläimille on vettä tarjottava. Toki me voimme pohtia sitä, että mitä voimme tehdä nyt ja mitä myöhemmin, sillä tämä prosessihan tulee vielä jatkumaan aika pitkään. Minä tein kaikkeni, jotta erityisvaliokunta saadaan perustettua perustettua, mutta se ei valitettavasti onnistunut, mutta meidän tulee tehdä kaikkemme, jotta eläinten asioita ajetaan, ei ainoastaan tällä kaudella, vaan myöskin seuraavalla kaudella. Haluan kiittää kaikkia kollegoita ja myös Santti pääosaston edustaja. Nyt meillä on muutaman minuutin tauko ennen kuin menemme viimeiseen kohtaan esityslistalla. Kyse on komission edustajan äh, esittelystä. Hän on jo paikalla. Me käsittelemme maatalouteen liittyviä kauppakysymyksiä ja niitä neuvotteluja, jotka nyt ovat käynnissä. Tämä kokouksen osa järjestetään suljetuin ovin, eli kahden kolmen minuutin tauko. Keskeytämme kokouksen ja pyydämme kaikkia avustajia ja muita poistumaan salista. Kiitos.